Yes, good afternoon. Um, the first item on... No niin, hyvää iltapäivää. Ensimmäinen kohtaisuuslistalla iltapäivällä on keskustelu vastuuvapaudesta 2009, EUn yleinen talousarvio ja kaikki muut asiat käsitellään yhdessä. Meillä on yksi esittelijä, Öri, joten annan puheenvuoron heti hänelle ja sen jälkeen petinelli voi sitten käyttää puheenvuoron. Köszönöm a szót, elnök asszony. A kérdésem először az lenne, hogy miután nem egy mentesítésről van szó, hanem itt az alapok mentesítésről. Kiitoksia. Ensinnäkin tässä ei ole kysymys yhdestä vastuuvapaudesta, vaan kaik, useammasta voidaanko toimia niin, että otetaan kaikki yhtenä pakettina käsiteltäväksi, niin sitten voidaan myös säästää aikaa. If you could, thank you niin olisi hienoa, jos voitaisiin tehdä näin. Joo, hál' Istennek azt kell, hogy mondanom, hogy... No, Luojan kiitos voin sanoa, että minulle ei ole kauhean paljon raportoitavaa. Minulla on hyviä uutisia. Periaatteessa meillä ei ole mitään suuria ongelmia. Ei, ei meille, eikä myöskään tilintarkastustuomioistuimella, siis näiden instituutioiden budjetin osalta, mutta on yksi yleinen ongelma. Ja halusin, tähän kiinnitettiin huomiota silloin, kun minä tein ehdotuksen talousarvioiksi näissä sosiaalimenoissa. Me teemme kaikkemme, kaiken mahdollisen, jotta saisimme nämä rahastot. Ja sitten kun aika on kypsä, niin sitten nämä Näitä varoja ei kuitenkaan käytetä näissä instituutioissa. Eli käytössä olevat varat jäätä, jäävät, niitä ei käytetä sataprosenttisesti. Näin ollen meidän käytössämme olevat varat sosiaali- ja työllisyyskysymyksissä, se ei ole tietenkään mitenkään hyvä asia, varsinkaan eh, hyväksyttäessä uutta talousarviota. Ensimmäinen huomioni koskee rahastoa. Noin 7 prosenttisesti varat on käytetty tai ne on saatu maksatukseen, mutta huolimatta äh, kriisistä, niin sosiaalivarahaston varoja ei ole käytetty sataprosenttisesti. On myös virheitä valitettavassa, niin niillä on myös omat vaikutuksensa. Tosi minun täytyy todeta, ja tämä näkyy myös tässä mietinnössä, että nämä virheet ovat, ovat vähentyneet 54-36 prosenttiin. Komissio on myötä vaikuttanut siihen, että trendi on muuttunut näin myönteiseksi, ja sekin täytyy tunnustaa. Ja halusimme kuitenkin komissiolta esittää, komissiolle esittää pyynnön, että ohjelmaa joudutettaisiin käyttää päätöksentekomenettelyä myös jatketaan ja, ja toivottavasti me voisimme sitten huolehtia siitä, että nämä taloudelliset ja raha, rahamäärien oikaisut saadaan toteuttaa. Ohjelma 2020 on aivan tuossa käsillä. Meillä on paljon tehtävää. Tärkeää olisi, että varat näistä, tästä sosiaalirahastosta todellakin myötävaikuttaisivat siihen, että työllisyys ja palkkaustilanne paranisi Olemme hyvin usein puhuneet tästäkin, nimittäin eri EUn varat. Ja niiden tavoitteet, kohesio ja muut, sosiaalinen kohesio ja sillä tavalla. Tässä on aina kysymys suurista summeista ja meidän täytyy asettaa aina yksi päätavoite, joka sitten muodostuisi painopistealueeksi tässä on kysymys nyt siitä, että saadaan luotua uusia työpaikkoja. Tämä on siis myönteinen tendenssi, joka on havaittavissa tällä hetkellä. Sitten pyyntö tilintarkastustuomioistuimelle, nimittäin se, että voisimme nähdä niitä menoja, jotka liittyvät sosiaalipuolen toimintaan. Ja tällaisen äh, raportin näkeminen sen jälkeen voitaisiin tehdä johtopäätöksiä siitä, miksi varoja ei ole käytetty, äh, otettu käyttöön 100 prosenttista, vaikka niitä varoja, varoja oli käytössä. Ja tämä on luonteeltaan rakentavaa kritiikkiä, ja niin se pitäisi myös ymmärtää. Nyt, nyt katsomme, kun katsomme näitä eri äh, instituutioita, niin ensimmäinen oli se Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus CDFOP. Tässä on ollut yksi ongelma. Operatiiviset varat 1,6 miljoonaa euroa on käytetty ja mielestäni tämä vuosittainen periaate, siitä täytyy pitää kiinni. Joka tapauksessa suunnittelua ja valvontaa täytyy parantaa, koska muuten en näe mitään muuten, muuten näe, en näe suurempia ongelmia tämän kehittämiskeskuksen toiminnassa, paitsi tämä 1,8 miljoonan hukka. Me haluaisimme tietää näistä sopimuksista, joita instituutioissa tehdään – ja luulen, että nämä instituutiot ovat myös selvillä siitä, minkälaisia puutteita on todettu, ja toivottavasti ne tekevät kaikkeensa sen eteen, että nämä puutteet saadaan poistettua. Sitten Dublinin säätiö, siinä meillä oli alussa erilaisia puutteita ja myös mielipideeroja ennen kaikkea Eh, näihin väliaikaisiin tilinpäätöksiin. Tässä on tehty paljon työtä, jotta tilannetta voitaisiin auttaa ja helpottaa. Nämä puutteet täytyy korjata. Sitten rekrytointimenettely, sitä täytyy, sitä täytyy viestiä paremmin. Ja luulenkin, että rahoitussäännöt voivat, voivat tasapainottaa tilannetta näin ollen en näe suurempia syitä kritiikkiin sen kummemmin. Sitten Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Tässä niin ikään on, on ollut kyse suurista summista, 15 prosenttia varoista, 18 äh, prosenttia operatiivista varoista on pitänyt perua. Se on 3,5 miljoonaa euroa, joka oli sitten pitänyt sitä seuraavalla vuodella. Myös tätä vuosittaisen seurannan periaatetta täytyy vahvistaa ja suunnittelua ja valvontaa on syytä myös parantaa. Kuitenkin tässäkin voidaan sanoa, että tässä näkyy sellainen kuva, joka vastaa todellisia olosuhteita tämän viraston rahavarojen osalta. Sääntöjä, säännöistä on kuitenkin pidetty kyllä kiinni. Viimeisenä <clears throat> Euroopan koulutussäätiö, ammattikoulutussäätiö. Tässäkin voidaan sanoa, että tilinpäätös oli oikeastaan ongelmaton – Säännöistä on pidetty kiinni. Ja pohjalla, pohjana, oleva, äh, pohjana olevat transaktiot on tehty asianmukaisesti ja Tässä on yksi sisäinen siirto seuraavalle vuodelle, joka ei ole hyvä asia. Tilintarkastusomistumme mukaan myös on todettu asioita, jotka liittyy, joka liittyy, huomio, on kiinnitetty huomiota tähän määrärahan siirtoon, mutta tämä virasto on jo ryhtynyt toimiin, jotta tämä, tätä määrärahan siirtoa voidaan seurata ja valvoa. Tässä yhteydessä voimme vain sanoa, että tämä on oikea tie ja totta kai säädöksiä säädöksistä täytyy pitää kiinni. Totta kai hallinnolliset ja henkilöstökustannukset, niitä on vaikeaa suunnitella, siinä saattaa syntyä ongelmia, mutta kaiken kaikkiaan ongelmat ovat aika vähäisiä. Kiitoksia. Ja vielä yhteenvedonomaisesti voin painottaa, että mitään kovin suuria ongelmia ei ole. Varainhallinta toimii hyvin, meillä ei ole mitään suuria tai tuottamuksellisia virheitä. Yleinen huomioni onkin, että rahavarat, käytössä olevat rahavarat, on, niitä on käytetty järkevästi ja se on tärkeää, jotta myös ensi vuonna saadaan tällaisia varoja käyttöön. Kiitos. Thank you very much for that. Uh, um- Kiitoksia. Sitten Pertinelli, joka on tilin tarkastusosaston johtaja, ja hän voi vastata näihin öryn kysymyksiin ja esittää lyhyitä kommentteja. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, komissio on tyytyväinen esittelen kannasta ja koskien kohesiopolitiikan parantamista kaiken kaikkiaan. Parantumista ei ole tapahtunut ainoastaan virhemarginaalin vaan myös sen luonteen suhteessa voi muuttua vuodesta toisen. Tähän liittyy tilastollinen ekstrapolonointi. Tähän liittyy pääjohtajien vuosikertomukset, jotka heijastelevat avoimuutta. Nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa ne ovat A-kategoriassa, eli parhaassa kategoriassa. Myös kaikki tilintarkastustuomioistuimen kriteerit, jotka täällä näkyy, ne näyttävät kuinka tervettä sosiaali- rahaston toiminta on ollut kohesiopolitiikassa. Tämä on kuitenkin hankalaa, koska tässä on jaettua hallintoa ja hallinto on varsin monimutkaista. Ja mitä monimutkaisempaa, sitä helpompi on tehdä virheitä. Komissio on aivan tietoinen siitä, että budjetti on jäänyt toteutumatta. Se johtuu syistä syistä, joskus syyt ovat teknisiä. Esimerkiksi voi olla kysymys siitä, että E, aikaisella kaudella kriisi on hidastuttanut hankkeiden täytäntöönpanoa ja, ja, ja käsiteltäväksi otettavien hankkeiden kausi on umpautunut. Joka tapauksessa komissio on tiivistänyt valvontaa parlamentin pyynnöstä. Vuonna 2008 oli vaikea vaihe vastuuvapausmenettelyssä parlamentti aivan oikeutetusti edellytti komissiolta tiukkaa toimintaa suunnitelmaa ja komissio otti tämän pyynnön vakavasti ja ryhtyi toimiin. Ja tämä, tämä lykkäsi maksuja tietyille epäonnistuneen ohjelmille. Suhtaudumme luottamuksellisesti kuitenkin tähän vuoteen ja ensi vuoteen ja niin, että saamme kurottua viivästykset kiinni. Tässä kaikki voi vastata kysymyksiin. Um, ähm, Missy uh, äh, Kinga Gons and uh, Maren Harkin. Kinga Gaali sitten Harkin. Kiitoksia. <clears throat> Poikkeuksellisesti puhun nyt Unkaria. Varjoesittelijänä voin vain vahvistaa sen, mitä Jebet Öri josta äsken lausui. Täällä on tärkeitä ja hyviä ehdotuksia, joita esittelijä on tehnyt. Ja oikeastaan haluaisin vain muutamassa kohdassa täydentää näitä toteamuksia. Aloitan eurosäätiöllä tämän Euroopan Euroopan elin- ja työolosuhteiden olojen kehittämissäätiöllä. On huomattava, että esittelijä on tukeutunut tilintarkastustuomioistuimen äh, toteamuksiin ja uskon, että tämä painotus on hyvin tärkeä ja aivan oikein. Ja sitäkin voimme tukea. Mitä tähän äh, koulutussäätiöön tulee, tässäkin olemme havainneet jälleen sen, mitä esittelijä meille ehdottanut. Meistä on tämäkin on hyvin tärkeää, että hän toteaa ja pitää kiinni siitä, että säätiö itse on ponnistellut virheiden poistamiseksi ja pyrkinyt saamaan säätiön hyvään jamaan. Ja me tulemme esittämään äh, tarkistuksen erääseen äh, kohtaan, joka nyt ei ole hirvittävän tärkeä. Ja mitä taas tulee työturvallisuus- ja työterveysvirastoon, tässäkin me tuemme esittelijän ehdotuksia. Tilintarkastustuomioistuin on myös todennut aivan oikein, aina on ollut syitä, jos jokin virasto tai säätiö on jättänyt ö, käyttämättä varat sataprosenttisesti. Tämä ei riipu pelkästään asianomaisesta organisaatiosta, vaan silloin kun näin tapahtuu, niin eh, varoja voidaan käyttää paremmin. Useammat toimijat ovat tässä omassa roolissaan, mutta kuten sanottu, me voimme tukea myös tätä ehdotusta ja tätä mietintöä. Me tulemme tähänkin esittämään yhden tarkistuksen, mutta pääosin olemme samaa mieltä. Kiitoksia, Haakin. First of all, my apologies for... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen anteeksi, että saavuin, Pidän anteeksi, että saavuin myöhässä. En nyt kuullut kaikkea, mitä Örillä oli sanottavana, mutta se mitä kuulin, niin oli ihan samansuuntaista kuin mitä minulla on mielessä. Örjö totesikin kannoissaan liittyen eri säätiöihin niin edelleen, että nämä transaktiot eri säätiöissä vuonna 2009 ovat oikeudellisia ja sääntöjen mukaisia. Ja tätä täytyy nyt korostaa ja tämä nyt käy tästä lausunnosta selväksi. Joitain asioita on tullut esille eri säätiöiden osalta. Ihan lyhyesti pari kommenttia ja muutama kysymys. Ensinnäkin Euroopan työ- ja elinolosuhteiden parantamissäätiö. Olen katsonut vuoden 2000 kertomusta ja sitten 2009 kertomuksessa täytyy katsoa, onko tilanne erilainen vai onko säätiö toiminut vuoden 2008 suositusten pohjalta. Ja minä ainakaan en löytänyt mitään poikkeavuuksia. No sitten vastaus säätiötä itsestään. Siinä sanotaan, että se panni täytäntöön poikkeusrekisterin tämän vuoden heinäkuussa. Ja minä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa, ja haluaisin kysyä, että osaako joku selittää minulle, mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Eli tämä poikkeusrekisteri. Sitten myöskin tässä on puhuttu rekrytointiprosesseista, maksuista eri vuosina. No se nyt oli viime vuonna myöskin ongelma, tämän työ- ja elinolosuhteiden parantamissäätiön osalta, mutta siellä on nyt ryhty toimiin, jotta tämä ei toistuisi. Joten tämä vastaus kyllä tyydyttää minua, mutta jos vielä voisin saada selityksen tästä nimenomaisesta kysymyksestä. Sitten Euroopan koulutussäätiö. Ja vastauksessa tiettyihin tilintarkastustuomioistuimen kysymyksiin on todettu, että on laadittu suunnitelma, josta päätettiin viime toukokuussa, ja näin vuodesta 2013 lähtien voitaisiin täysin noudattaa tilitarkastustuomioistuimen suosituksia. Ja kysyisin, miksi tämä nyt kestää vuoteen 2013 mennessä, mikä tässä on ongelma? Ja on hienoa, että siellä on tehty päätös varmistaa, että hallintoneuvosto saisi tiedon kaikista tilisiirroista eikä ainoastaan tietyn kynnyksen alle jäävistä summista ja tämä varmaan on tilintarkastustuomioistuimen mieleen, mutta jos voisin vielä saada vastauksen siihen, miksi tämä kestää vuoteen 2013 asti. Sitten Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. No oikeastaan tähän ei liity mitään kysymyksiä, kun katsotaan näitä vastauksia. Eli se siitä. Ja sitten koulutussäätiön vastauksessa vastaus 13. Siinä todetaan, että 2009 budjetin toteuttaminen vaikut... myöhästyi siksi, että oikeusperusta ei ollut vielä kunnossa. Ja sitten parlamentti asetti kaksi miljoonaa varaukseen viime hetkenä. Ehkä joku voisi selittää, miksi näin kävi ja miten se vaikutti mutta ennen kaikkea miksi näin kävi. Eli hienoa nähdä, että säätiö kertoo, että se aikoo tiukemmin tulkita varainhoitoasetusta, koska tilintarkastustuomioistuin on näin pyytänyt. Mutta kiitoksia Örille kuitenkin näistä lausunnoista. Ja siellä on ehkä pari tarkistusta, jotka voisin tehdä, mutta se liittyy niistä vastauksista, joita vielä saa myöhemmin. Kiitoksia sitten vielä Öri vastauksia ja kommentteja, tai jos haluatte, niin voitte puhua vielä muista asioista, koska määräaikatarkistus jättämisellä on vielä auki. Köszönöm Kiitoksia. Ennen kaikkea haluan kiittää kollegoita, jotka ovat ottaneet kantaa tähän, näihin mietintöihin. Sitten tämä poikkeusrekisteri, täytyy rehellisesti sanoa, että en minä tiedä oikein, mitä se tarkoittaa. Minä, minä en oikeastaan puuttunut tällaisiin yksityiskohtiin niin kuin Marian, mutta aion selvittää tämän asian ja olemaan yhteydessä rouva kollegaan. En us, minusta ei tämä varmastikaan mikään iso juttu ole. Toinen kysymys, miksi tämä suunnitelma jatkuu vuoteen 2013 asti, missä määrin sitä voidaan perustella. Minus, minulla on vaikeaa arvioida sitä, mutta me voisimme hankkia asiasta perusteellisemman selvityksen ja sitten päättää – onko tämä mahdollisesti ongelma. Olen, olen valmis ottamaan kollegojen tarkistuksia. Minusta erityisen tärkeää on se, että voidaan todeta, että säätiöt ja virastot ovat joutuneet usein kritiikin kohteeksi viime vuosina ongelmista ja puutteista – niiden varainhoidossa. Ja ne ovat luvanneet meille korjata, että nämä virheet korjataan ja äh, puutteet korjataan. Ja kaikki valvojat olivat sitä mieltä, että näin on todellakin tapahtunut, että tendenssi on myönteinen ja että nämä säätiöt ja virastot ovat hyvin tärkeitä kumppaneita meille. Kyllä minusta meidän pitäisi suhtautua heihin varsin säästä tai vähän niin kuin silkkihansikkain. Ja mitä Rova Harkin kysyi, Parahi Marianna, minä tulen olemaan yhteydessä asiasta ja, ja edelleenkin tulemme selvittämään, että onko täällä jotakin ongelmia. Minulla on sellainen käsitys, että ongelmia ei ole, mutta haluaisin antaa myös myöhemmin ihan täsmällisemmän vastauksen. Marianna Marianne, kysyn vielä jotain. Niin ehkä olen väärässä, mutta muistan, että jossain vaiheessa säätiöt olivat täällä paikalla, kun keskustelimme näistä tileistä. Ehkä näin ei ole, mutta ajattelen, että saisimme vähän selityksiä. Aihe tulevat tänne tammikuussa, selvä. No niin, se on sitten hyvä. No niin, jos se oli muuta, niin sitten ilmoittaisin vain, että määräkatarkistus jättämiselle on 13. joulukuuta, valikunnassa hyväksyntä ensimmäinen helmikuuta. Eli kiitoksia Örille. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Eli viimeinen kohtaistus listalla ammatillista koulutusta koskeva eurooppalainen yhteistyö Eurooppa 2020-strategian tueksi. Ja Nadia Hirsch saa välittömästi puheenvuoron, eli esittely, olkaa hyvä. <laughs> Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. No, mietintö tästä ammattikoulutusta ja jatkokoulutuksesta on osa Eurooppa 2020 strategiaa. Olen ollut hyvässä yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa, jotka eivät kaikki voineet tulla paikalle, mutta ovat kuitenkin antaneet minulle palautetta. Ja myös tämä käynti paikan päällä oli hyödyllinen. Tärkeää on, että ammatillinen koulutus saa sille kuuluvan arvon, ettei pelk- keskustella pelkästään korkeakoulutuksesta. Ammatillinen koulutus on erityisen tärkeää erityisesti EU 2020-strategian kannalta, jotta, koska me tarvitsemme korkean tason työpaikkoja, johon ei, joissa ei työskentele ainoastaan valmistuneita, vaan myös sellaisia ihmisiä, joilla on ammatillinen koulutus ja joilla on korkealaatuinen hyvä, amma, korkealaatuinen hyvä ammatillinen koulutus ja tässä laatu onkin keskeinen avainkäsite koko tässä mietinnössä ja myös komission lausumissa. Aivan lyhyesti puuttuisin ammatilliseen koulutukseen. Minusta on selvää, että, että alkukoulutus, sen tulee välittää taitoja, jotka mahdollistavat siihen, että voidaan jatkaa myöhemmin jatko- ja täydentyskoulutuksen saralla. Että se on tavallaan niin perustavanlaatuinen koulutus, jonka päälle voidaan sitten panostaa Lisäksi on mielestäni tärkeää, että, että myös kulttuurivaliokunnassa on sanottu, että tämä ammatillisen koulutuksen imago on monissa jäsenmaissa aika huono. Ja meidän täytyy selvästi sanoa, että tämä on hyvä vaihtoehto korkeakoulukoulutukselle, jos laatu on kohdallaan. Minusta tämä on myös hyvin tärkeää, jotta sitten ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen välinen yhteys voi toimia. Ja Saksassa on aika tyypillistä, että jos on tehnyt mestarin paperit, niin silloin on mahdollista myös opiskella myöhemmin korkeakoulussa. Näin ollen, että nämä eivät ole kaksi erillistä koulutusväylää, vaan että niitä voidaan myös yhdistää. Toinen kohta, joka on meille hyvin tärkeää, erityisesti nuorisotyöttömyyden kohdalla, on koulun, koulunkäynnin keskeyttämiset tai ne nuoret, jotka ovat saaneet vain vähän, vähän koulutusta. Meidän nuorisotyöttömyys on korkeakouluopiskelijoiden kohdalla, mutta se ei ole niin rankka tilanne kuin niiden nuorten kohdalla, jotka eivät ole saaneet koulutusta tai vain ainoastaan vähäistä koulutusta. Siinä mielessä tässäkin pitäisi Euroopan parlamentin ottaa tämä asia vakavasti ja pitää sitä tärkeää niin, että voitaisiin vaikka käyttää jotakin pilottihankkeita, joilla voitaisiin lähteä yhteistyön paikallisella tasolla yritysten, nuorten, koulujen ja äh, nuorison äh, apuorganisaatioiden kanssa, että voitaisiin rakastaa, rakentaa verkostoja, jotta nämä nuoret saisivat mahdollisuuden, koska kaikilla, kaikilla, kaikissa nuorissahan on potentiaalia. Ei, se ei välttämättä aina näy optimaalisella tavalla koulussa, mutta kyllä heillä on potentiaalia kaikilla. Sitten jatkokoulutus ja täydennyskoulutus erityisesti tärkeää, kun katsotaan äh, näitä äh, lukuja, ja se, joka on jatko- ja täydennyskoulutuksessa, niin huomaamme, että tämä lukumäärä on merkittävästi vähentynyt ja kuitenkin äh, elinikäisen oppimisen kannalta jatko- ja täydennyskoulutus on erittäin tärkeää, koska ammatillinen, ammatillinen biografia ei ole enää pysy samalla tavalla muuttumattomana niin kuin aikaisemmin. Siinä mielessä tämä tietoisuus jatko- ja täydennyskoulutuksen sitä täytyy voimistaa. Siitä syystä me olemme ehdottaneet uutta moduulia, joka on tavallaan tarkistuslista jatko- ja täydennyskoulutusta varten, jonka ajatuksena on se, että työntekijät voisivat tsekata, että mikä on heidän markkina-arvonsa työmarkkinoilla juuri tällä hetkellä. Että jos joku on ollut jo kymmenen vuotta vailla jatko- ja täydennyskoulutusta, esimerkiksi yrityksenkään sisälle ja sitten hän hakisi, jos hän hakisi uutta paikkaa, niin mitkä olisivat hänen mahdollisuutensa, jolloin työntekijä täytyy olla tietoisia siitä, mihin, minkälaisia moduuleja tarvitsee vastaisuudessa, jotta voisi sitten päästä uusille paikoille työmarkkinoille. Tällainen tsekkauslista tai tarkistuslista voisi olla myös tällainen verkossa oleva online-järjestelmä, jossa voidaan katsoa, että missä olit viimeksi jatko- ja täydennyskoulutuksesta, onko tietokonekoulutusta tullut, tällainen, jotta nimenomaan työntekijöiden keskuudessa luottaisiin tietoisuutta siitä, että minun täytyy tehdä jotain, enkä voi tukeutua ainoastaan tähän, siihen ensimmäiseen koulutusjaksoon. Seuraava suuri sektori on joustavuus ja liikkuvuus. Tässä pidämme hyvänä sitä, että, että alkukoulutuksessa vahvistetaan näitä moduuleja – nuorille täytyy olla mahdollisuus alkukoulutuksessa saada osa koulutuksestaan jossakin muussa eu jäsenmaassa, joka sitten laskettaisiin hyväksi tätä kokonaisuutta. Tämä myös vaikuttaa, meidän pitäisi myös panna painoa näille lopputuloksille, koska nuorena saa mahdollisuuden opiskella tai oppia ulkomailla, niin silloin se saattaa toistua myöhemminkin tällainen halukkuus mennä ulkomaille. Minusta on erittäin hyvä, että tukeudutaan nykyisiin välineisiin, niin kuin Europassi ja sun muuhun, että niitä kehitetään jatkuvasti ja niitä täytyy tehdä äh, tunnetuiksi. Europassihan on valtavan hieno menestystarina. Hyvin monet ihmiset, nuoret käyttävät tätä välinettä. Toinen kohta on tietenkin joita jäsenvaltioiden täytyy tehostaa. Eli ammattikoulutuksen keskinäinen tunnustaminen täytyy olla mahdollista, että jossakin jäsenvaltiossa hankittu diplomi tai ammatillinen koulutus, että se tunnustetaan toisessakin jäsenvaltiossa niin, että siitä pohjalta voidaan työskennellä muualla. Tässä on aikamoisia porsareikiä vielä ja ne täytyy saada tukittua tulevaisuudessa. Sama koskee äh, sitten äh, tällaisen epävirallisen äh, ja epämuodollisen koulutuksen tunnustamista, koska tässä on valtavasti potentiaalia, jota ei ole tähän mennessä tunnustettu. Ja lopuksi vielä yksi asia, joka koskee rahoitusta. Sosiaalirahasto on varmastikin hyvä esimerkki, mutta ennen kaikkea myös, niin kuin, että niin kuin eräät maat ovat yrittäneetkin, että annetaan tällaisia hyvitys, hyvityksiä, jolloin, jolla voidaan saada tai tällaista, äh, tällaista tukia, kuponkeja, äh, hyvityskuponkeja, jotta sitten vähätuloiset voisivat sitten äh, saada mahdollisuuden hankkia itselleen jatko- ja täydentämiskoulutusta. Tässä olivat oleellisimmat kohdat. Ja aivan lyhyesti odotan kiinnostuksella keskustelua ei jäsenten ja varjostelijoiden kanssa. Ja me haluamme viedä tätä tärkeää asiaa eteenpäin ja tällä tavalla kehittää jatko, ammatillista koulutusta ja sen jatko- ja täydennyskoulutusta. Kiitos. Thank you. Uh, Kinga Jones. Kiitokset, Kinga Jones. Köszönöm szépen. Sajnos úgy alakult, hogy az SND is... Kiitoksia. Demarien varjostelut ikävä kyllä ei päässyt paikalle, joten minä puhun nyt hänen puolestaan. Haluaisin kiittää Hirschiä tästä mietinnöstä. Tämä on kerta kaikkiaan hyvin tärkeä kysymys. Ja työllisyys tai työllisyyden väheneminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat suuri ongelma. Ja jotta voisimme kääntää trendi toiseen suuntaan, niin tietysti meidän pitää olla joustavampia lähestymistapoja ja täytyy katsoa, millaisia tarpeita on työmarkkinoilla ja sopeutua niihin. On uusia tilanteita ja niitä on hyödynnettävä, jotta nuoret pääsevät kunnolla työmarkkinoille. Ja tietysti on niin, että sosiaalirahasto on hyvin tärkeä varainlähde tässä kysymyksessä ja laadimme tarkistuksia vielä tästä kysymyksestä. Ja koulutussäätiö mainittiin äsken. Ja jos meillä on oikeita tietoa, niin täällä parlamentissa järjestetään konferenssi, jossa käsitellään näitä sosiaalisen osallistumisen ja työllisyyden kysymyksiä. Ja niitä pitäisi lähentää. Hyvin monet käsittelevät näitä asioita. Ja Mehän tietysti pidämme tätä kysymystä hyvin keskeisenä ja mielestäni kaikki voivat varmasti tukea tätä kysymystä. Kiitos. Mr. Kozlowski, please. Kiitoksia sitten Blaskin. Pani przewodnicząca, koleżanki koledzy. Chciałbym... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluan kiittää kollega Hirschiä ja onnittelen häntä tästä mietinnöstä kun puhutaan ammattikoulutuksesta ja sitä koskevasta Euroopan tason yhteistyöstä. Nyt Euroopan EU 2020-strategian yhteydessä tämä on kyllä oikein hyvä luonnos, jossa voimme nähdä tulevaisuuden suunnat. Ja me näemme tästä mietinnöstä, että, että meidän pitää jatkaa panostusta ammatilliseen koulutukseen – ja varjoesittelijänä haluaisin tehdä muutaman ehdotuksen ja kysyisinkin esittelijältä, jos hän voisi sisällyttää kommenttini tähän mietintöön. Minusta meidän pitäisi painottaa sitä roolia, joka kuuluu paikallishallinnon yritysten väliselle kumppanuudelle. Tämä on hyvin tärkeä kumppanuus silloin, kun puhutaan ammatillisesta koulutuksesta ja meidän pitäisi keskittyä myös ammatilliseen koulutukseen, eh, jolla voidaan kehittää yrittäjyyttä ja yrittäjyyden henkiä. Meidän täytyy rohkaista ihmisiä eh, lähtemään eh, elinikäisen oppimisen tielle. Tässä voisi olla joitakin ajatuksia, jotka voisivat istua hyvin tähän mietintöön. Meidän pitäisi sisällyttää myös jonkinlainen arviointimenetelmä, jolla voidaan arvioida koulutusta meidän pitäisi tehdä myös sosiaalirahaston hallinnosta joustavampi, koska työmarkkinat sen kun vaan muuttuvat ja silloin täytyy etsiä jotakin uusia mahdollisuuksia rahoittaa koulutustoimintaa. Olen varma ja uskoisin, että minun esitykseni täydentävät tätä mietintöä. Mietintö on sinänsä hyvä ja kiitän siitä tätä esittelijää. Kiitos. Uh, Kiitoksia sitten Dali. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegani Emili Turunen ei voi olla tänään paikalla ja pahoittelee sitä. Esittelen tässä hänen kantansa. Kaiken kaikkiaan suhtaudumme positiivisesti tähän mietintöön ja olemme sitä mieltä, että se menee hyvään suuntaan. Ja siinä käsitellään suurinta osaa keskeisistä käsi- asioita, jotka liittyvät yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen, mutta meillä on kuitenkin useita ehdotuksia ja aiheita, joita haluaisimme vielä vahvistaa entisestään. Ensinnäkin meistä on tärkeää, että ammatillinen koulutus olisi ilmaista ja kaikilla olisi mahdollisuus sitä saada. Haluaisimme korostaa nuorten ongelmia, kun he siirtyvät työmarkkinoille – on kiinnitettävä erityistä huomiota näihin nuoriin ammatillisen koulutuksen osalta. Haluaisimme myös linkittää tämän asian tiiviisti strategian Eurooppa 2020 miettinnön otsikkona on ammatillista koulutusta tukeva että koskeva eurooppalainen yhteistyö Eurooppa 2020 strategian tueksi. Me haluaisimme tähän vielä pari muuta, äh, korostaa para, paria asiaa. Ensinnäkin on tärkeää korostaa sitä, että, in, että yritykset investoisivat äh, palkansaajien ammatilliseen koulutukseen. Ei pelkästään yksilön pidä olla vastuussa omasta koulutuksestaan, vaan kyseessä on jaettu vastuu yrityksillä. Pitäisi olla selvästikin intressi rahoittaa tätä koulutusta, koska kyseessä on palkansaajien työnantajien koulutustaso ja pätevyys ja, ja elinikäinen koulutus. Ka- ammatillista koulutusta niin mutta koulutusta on kehitettävä yhteistyössä kaikkien osapuolten välillä. Erityisesti mukana on oltava koulutuslaitokset, työnantajat ja AY-järjestöt. virallinen ja epävirallinen koulutus ovat molemmat hyvin tärkeitä. Haluamme tehdä tarkistuksen, jolla vahvistetaan tätä erittäin tärkeää näkökohtaa. Olisi myös korostettava niitä hyviä kokemuksia, joita on saatu sekä järjestelmistä Saksasta, Tanskasta ja Itävallasta. Olisi pyydettävä jäsenvaltiota ottamaan huomioon nämä kokemukset, kun jäsenvaltiot uudistavat koulutusjärjestelmiään Lopuksi uskomme, että tämän, tässä mietinnössä olisi vedottava asianmukaiseen sääntelyyn ja mahdollisimman asianmukaiseen oppimiseen. Kiitoksia. Thank you. Um, Maren Harkin. Kiitoksia sitten Haakin. Thank you, Madam Chair. Just very... Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Kun katson mietintöä, ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää. Tämä on erittäin hyvä mietintö ja kaikki tärkeät asiat on otettu mukaan. Mutta pari huomiota. Ensinnäkin on hienoa, että tässä puhutaan muodollisesti hanketuista taidoista ja että ne pitäisi tunnustaa laajemmin. Se on aivan keskeistä, että ei-muodollinen ja muodollinen koulutus ovat osa tätä ja se on muistettava. Ja samassa yhteydessä on hienoa kohdassa 24. Siinä puhutaan Kööpenhaminan prosessista. Siinä on viitattu sääntöihin, ja se on tietysti tärkeää, koska nämä ovat Euroopan laajuisia, mitä tulee liikkuvuuteen ja kansalaisten mahdollisuuksiin siirtyä jäsenvaltiosta toiseen, ja että on edelleen nämä yhteiset välineet käytössä, ja että niitä tulisi käyttää enemmän kansalaisten tasolla. Sitten vielä pari kohtaa. Hän puhuu internet ammattikulutuksesta mutta mitä tulee moduulikoulutukseen, eli koulutus, jota voidaan tarjota moduuleissa – niin suokaa anteeksi, että puheen tässä soi, mutta lentoja on peruttu, yritän keksiä jonkun keinon päästä kotiin. Niin, tässä puhutaan siis työelämän ja yksityiselämän tasapainosta. Ja myöskin olen samaa mieltä siitä, kun hän puhuu tästä koulutussetelijärjestelmästä osana sosiaalirahastoa. Ja tästä hän kollegani jo puhuikin. Ja siitä, miten sitä voitaisiin hyödyntää. Eli kaiken kaikkiaan erinomainen mietintö ja haluan vielä kiittää esittelijä tästä. Sitten vielä komission edustaja Delgado, olkaa hyvä. Good afternoon, thank you, Chair. Uh, well, uh, these... Niin, hyvää iltapäivää. No, tämä asiakirja, jota olette valmistellut, tähän tukeutuu tämän vuoden alkupuolella julkistettuun tiedonantoon ensi viikko on hyvin tärkeä meille, koska ammattikoulutuksesta vastaavat ministerit tapaavat Brykkessä ja aiottavat keskustella juuri näistä asioista. Ja pidämme hyvänä asiana tätä mietintöluonnosta, koska tämä tehty arvio on aika lailla samalla linjalla kuin mekin. Ja meidän analyysimme on pitkän aikavälin arvio joka EU 2020 strategian taustaa vastaan, vasten. Ja tällä pohjalta on analysoitu ammatillista koulutusta siinä mielessä. Ää, tässä mietinnössä linjataan tärkeimpiä asioita. Puhutaan ammatillisen koulutuksen merkityksestä ja laadusta, koska yksi pääasia, joka on ollut ammattikoulutuksen asiassa esillä, on tarve saada koulutuksesta kiinnostavampi. Tällään, kun työttömyys on korkealla, joka se, ja kun se koskee useita nuoria, me olemme havainneet, että on selvä epäsuhta työmarkkinoilla työtaidon ja avoimien työpaikkojen välillä. Joskus nämä epäsuhtat liittyvät siihen, että tiettyjä ammatteja pidetään vähemmän kiinnostavia vaikkapa, vaikkakaan se ei näkyisi palkantasossa. Meidän täytyy parantaa tätä tilannetta lähivuosina, että saadaan kiinnostavia, kiinnostavampia ammatteja, mutta se on mahdollista vain sitten, että varmistetaan korkean tason työkuva. Meidän täytyy myös Äh, myös houkutella ihmisiä, joilla ei ole välttämättä normaalia akateemista loppututkintoa. Toinen näkökohta, joka liittyy tähän, että niin kuin oikein mainitsittekin, on täydennettävyys tai sitten äh, yhteis, äh, vai yhteistoiminta muiden koulutusväylien kanssa. Meillä täytyy olla yhteys ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen välillä. Me emme voi tehdä tästä, me ei voi Ilman tätä yhteistyötä me emme saa näistä työtehtävistä kiinnostavia. Kaksi kommenttia, jotka koskevat näitä teidän ehdotuksianne. Me tuemme teidän vetomustanne lisätä liikkumuutta. Ja, ja tänään annan yhden yksinkertaisen luvun. Me olemme nyt selvittämässä monikansallista liikkuvat ja maiden, maiden välillä, joka on Euroopassa noin 5 prosenttia. Ja ohjelmissa katetaan 2 prosenttia, jota komissio on siis tehnyt. Me olemme kovin kaukana siitä tavoitteesta, joka, asetet, joka on asetettiin sille tasolle, että liikkuvuus olisi, korkeakoulutettu ihmisten liikkuvuus olisi 20 prosenttia. Me olemme myös kovin kaukana siitä äh, äh, nuorisoliikkeellä tavoitteesta, jolloin kaikille tarjottaisiin tämä mahdollisuus. Minä tulkitsen teidän vetoomuksenne siten, että, että annettaisiin optio kaikille opiskelijoille, että, että tämä olisi käyttökelpoinen optio kaikille, jotka niin haluavat tehdä, eikä siinä saisi olla mitään taloudellisia esteitä lähteä äh, monikansallisen liikkuvuuden tielle. Komissio on valmis ehdottamaan ehdotuksen ensi, viikon, ensi, viikon alu, ensi vuoden alussa tällaisen analyysin tästä liikkuvuudesta monikansallisella tasolla. Me yritämme olla kunnianhimoisia ja toivomme, voittavamme, toivomme voivamme luottaa Euroopan parlamentin tukeen. Toinen huomio, joka liittyy rahoitukseen. Tämä on oikein hyvä, tämä, tämä etusetelijärjestelmä. Ja haluan todeta, että tuorein selvityksemme ja tuoreimmat tietomme, joita olemme saaneet, on se, että kriisiaikoina yritykset ovat vähentämässä vahvasti näitä koulutusvaroja. Tämä on todella eri, erittäin huolestuttava piirre tässä tilanteessa näillä meidän markkinoillamme, että yritykset, yrityksissä koulutusta leikataan taloudellista syistä, ja tämä olisi uusi ongelma, joka liittyy kriisiin. Ei pelkästään investointien leikkaaminen ja työvoiman taitojen parantaminen. Ilman näitä me emme pääse kriisistä ulos. Tällaiset ovat jo lyhyen aikavälin toimia, jotka vaarantavat työllisyyden ja talouden pitkän aikavälin näköalat. Ja minusta sosiaalirahasto voi olla tässä tärkeässä asemassa, jos se pystyy keskittymään niihin tarpeisiin, joita työmarkkinoilla on ja taloudessa on. Ja viimeiseksi ihan kysymys en ymmärrä, mitä tämä on, kohta 11 tarkoittaa, eli äh, ikäisen oppimisen sen tarkistuslistasta. Me olemme pikkusen huolissamme tästä, että voitaisiin pyytää komissiota tekemään tällaisen yhden koon tarkastuslista, joka kattaisi kaikki maat ja kaikki tilanteet, joka kattaisi työuransa alussa tai lopussa olevat työntekijät. Se voi olla todella, todella vaikea tai sitten me haluaisimme ymmärtää paremmin, että mitä te oikein tässä esitätte meille. Kiitoksia. Thank you. Go back to Nadia Hirsch to quickly sum up. Kiitoksia vielä Hirsch, nopea yhteenveto. Ja, vielen dank, vielen... Kiitoksia, kiitoksia näistä ehdotuksista. Me voimme ottaa monet kohdat mukaan ja olisi hyvä, jos näistä tehtäisiin tarkistuksia. Meillä on hiukan lyhyempi versio tästä, mutta monia kohtia voitaisiin korostaa vähän paremmin ja näin tuleekin tehdä. No ehkä ihan lyhyesti tästä tarkistuslistasta. Esimerkiksi meillä on tämä Europassi, joka oli menestyksekäs, koska se oli saatavilla kaikilla kielillä. Ja sen voi saada internetin kautta, sitä voidaan käyttää – Siinä on mukana CV ja kaikki muut. Ja se on hyvin tunnettu väline. Samantapainen ajatus on jatkokoulutuksen alalla. Eli internetistä voidaan löytää tällainen kaavake ja esittää kysymys ja sitten siihen vastataan kyllä tai ei. Eli onko esimerkiksi osannut jatkokoulutukseen, kyllä tai ei. Ja jos vastaus on ei, niin sitten selvää on, että jatkokoulutuksen tarve on kiireellinen. Jos taas sanotaan jaa, siis kyllä, sitten kysytään, no millaista jatkokoulutusta on ollut, no kielten alalla, tietokoneen alalla, aina sen mukaan jonkin alan erityiskoulutusta, vaikka sairaanhoitoon liittyvä jatkokoulutustaso on tietysti erilaista kuin vaikka ATK-alalla. Eli meillä on ohjelma, josta kukaan, jokainen voi nähdä, mitä mahdollisuuksia on olemassa, millaista koulutusta on, mihin voin itse osallistua ja missä on tarvetta, eli missä pitäisi toimia aktiivisemmin ja etsiä koulutusmahdollisuuksia itse. No tämä on tietysti ensimmäinen askel, koska seuraava askel on tietysti sitten se, että käydään henkilökohtainen haastattelu työvälitystoimistossa tai yrityksessä, esimerkiksi henkilöstön kehityskeskustelussa. Ja ensimmäinen askel on tietysti se, että työntekijä miettii, missä, on, missä mennään, mikä on pätevyyteni, mitä olen tehnyt tähän mennessä, missä on suuria aukkoja, missä pitäisi toimia aktiivisen, aktiivisemmin ja minkälaisia koulutusmahdollisuuksia ylipäänsä on olemassa. Eli tämä on siis ajatuksena tässä takana. Um, Kiitoksia. Ja määräaikatarkistuksen jättämiselle on 14. joulukuuta. Ja sitten valiokunnassa käsitellään niitä 24.25. tammikuuta. Sitten kompromistarkistukset 15. maaliskuuta. Hyväksyminen 25. tammikuuta kulttuurivaliokunnassa ja sitten 16. maaliskuuta työllisyysvaliokunnassa. Kiitoksia kaikille. Tässä oli tämänpäiväinen kokous ja seuraava kokous on siis 24. tammikuuta kello 15. Kiitoksia ja toivottavasti kaikki pääsevät kotiin.